Bonjour à tous. Hyvää päivää kaikille. Ensin muutama ilmoitusasia. Pyydän, että istuudutte hiljaisesti paikoillenne. Sosialisti- ja demokraattiryhmältä olen saanut eh, ehdotuksia valiokuntien ja valtuuskuntien uusista nimityksistä. Ne näkyvät tämän istunnon eh, pöytäkirjassa. Ja jos pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä kukaan ei vastusta, niin nuo nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Toisaalta eh, IMKO ja EKON valiokunnat ovat esittäneet kolme korjausta parlamentin hyväksymiin teksteihin. Kaksi EKONin korjausta tai oikaisua. Niihin on liitetty julistus ja nuo otsikot ja julkilausumat myöskin liitetään tämän istunnon pöytäkirjaan työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja ne katsotaan hyväksytyiksi, jos mikään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 parlamentin jäsentä ei vastusta tätä. Neljä työjärjestyksen 97 artikla 4 kohdan mukaan Lamsdorfin eh, mietintö eh, joka on tarkoitettu neuvostolle ja se koskee 60. YK istuntoa. Eh, sitä ei käsitellä, se katsotaan hyväksytyksi. Ja nyt menemme sitten äänestyksiin. Ja ensin yksinkertaistettu menetelmä 138 artiklan mukaan turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän aikavälin suunnitelma. Äänestys alkaa, äänestys puolesta. Äänestys alkaa. Puhemies korjaa. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. Äänestys ei olekaan vielä päättynyt. Äänestys on päättynyt, tämä on hyväksytty. Nous passons maintenant, l'ordre du jour appelle... Sitten äänestys sama menettely, Wikströmin mietintö, Kurskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva myytö. Äänestys alkaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi sama menettely, Stojanovin mietintö, Marko Satahansilikin parlamentaarisen koskemattomien pidättämistä koskevasta pyynnöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi menemme Lichtenbergerin mietintö, Alvaron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö ää, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi Carses Ramonin mietintö Euroopan kuluttajapolitiikan uudessa tavoitteista nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi Schiefkan mietintö oikeusapurajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi suositus toiseen käsittelyyn. Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta kyseessä. ei ole tarkistusehdotuksia eikä hylkäämisehdotuksia, joten tämä on hyväksytty. Seuraavaksi suositus toiseen käsittelyyn. Ihmeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet ja niin edelleen. Muistutan, että kuusi tarkistus on vedetty pois. Kyse on edustaja Riisin mietinnöstä. Tarkistus yksi. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Äänest- tarkistus neljä nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja vielä tarkistus 2. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Ja hylätty. Mikään tarkistus ei mennyt läpi, joten neuvoston kanta hyväksytään näin. Onnittelut Rova Riisille. Seuraavaksi Mohan Schähtijärin mietintö terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisilta tekijöistä aiheutuille riskeille. 38 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös, lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Dodsin mietintö turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimia koskeva pitkän aikavälin suunnitelma, eli lainsäädäntöehdotus ja useampi äänestys 19 tarkistusta PES-valikunnalta puolesta vastaan. Tämä ei ollut nyt kovinkaan selkeä, eli nimenhuuto äänestyksellä tarkistetaan. Tässä 19 kalastusvaliokunnan tarkistusta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Eli tarkistamme Hyväksytty aivan selvästi. Sitten tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17. Selvä. Tarkistetaan siis. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 17. Nostakaa kädet selvästi ylös puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt sitten päätöslauselmaesitys. ah, selvä. Tarkistetaan. Siis tarkistus 17. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, sitten päätöslauselmaesitys näin muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lainsäädäntöehdotus nimenhuutoäänestyksellä puolesta.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 Selvä. Eli tarkistus seitsemän äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. On oli hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ei ollut ihan selkeä tulos, joten nimen huutoäänestyksellä tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kohta 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 21, neljä, tarkistus neljä puolesta vastaan, siis tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten kolme, kohtamme er, erillistä äänestystä. Ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksellä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmas osa myöskin nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti 43 kohta nimenhuutoäänestyksellä puolesta. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 53 kohta tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 55 kohta. Alkuperäinen kahdessa osassa yksi osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 58 kohta alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 62 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 68 kohta, alkuperäinen teksti useassa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 70 kohta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 80 kohta kahdessa osassa puol- ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Et c'est adopté. Hyväksytty. Original en deux parties. Première partie qui est pour. 80 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyvä. No, paragraf, no, no. Kappale 96, alkuperäinen osa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimme se tai sen tarkistaa, vaikka se vaikuttaa selkeältä. Tarkastamme siis toisen osan 96. D'accord, 96. Siis 96. Voilà, et donc c'est adopté. Hyväksytty. Anteeksi, anteeksi, siis hylätty, sanoo puhemies.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 tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 nimenhuoltoäänestys äänestys alkaa. Vote clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 106, siis 6 puolesta vastaan. Eipä tämä ole selvää. Eli tarkastamme tämän tarkistuksen kuusi. Äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme sitten 106. Alkuperäinen teksti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. päättyy. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 Ai tarkistamme siis toisen osan 126. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 127 ää, nimenhuutoäänestys puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 128 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 100 hetkinen ja sitten 128 jälkeen kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 alkuperäisessä tekstistä nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 nimenhuutoäänestys puol- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 144 puolesta vastaan jää hyväksytty. Sitten kolmas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten aitaa haluatte tarkastaa sen, no sitten tarkistamme tuon numeron kolme. Le vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale P. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten johdantosan kappale BH. Kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Toinen osa äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale BK kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hetkinen, se on tarkastettava. Siis tämä toinen osa kohdasta BK, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja johdantosan kappale BL kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantosan kappale BP. Ja nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja koko mietintöehdotus nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Monsieur Jacolino souhaite Jacolino, olkaa hyvä. Monsieur Jacolino, aïe ah, Jacolino. Monsieur Jacolino, vous avez la parole. Jacolino, olkaa hyvä. Ah, ça ne marche pas. Régis. Voitte ehkä ottaa siitä naapurin mikrofonin käyttöön, jos se ei toimi. Ah, voilà. oh, finalmente. No lopultakin. Haluaisin vain kiittää kaikkia niitä, jotka ovat mahdistaneet Krim-valiokunnan ähm, työn ja ovat tukeneet nyt tätä mietintöä. Tämä on todella tärkeä asia kaikille poliittisille ryhmille. Ja nyt meillä on tietyt poliittiset suuntaviivat niin, että niitä voidaan sitten tulevina viikkoina ja kuukausina toteuttaa. Lokakuussa hyväksytään lopullinen mietintö ja usein on puhuttu Euroopan unionin liittovaltiosta ja nyt voidaan todella sanoa, että se on olemassa tämän mietinnön ansiosta. Kiitän kaikkia tästä hienosta tuloksesta. Kiitokset Jakolino. Nyt keskeytämme puoli kahteentoista asti.